työllistetään paljon ihmisiä kulttuurin alalla, luovan työn alalla, enemmän työllistettyjä kuin eh, esimerkiksi autoalalla, kun äänestämme näistä tekijänoikeuksista ja lähioikeuksista, niin haluamme varmistaa kulttuurisen moninaisuuden. Direktiivi luo meille tasapainoiset puitteet oikeudellisesti niin, että kunnioitetaan journalisteja, luovan työntekijöitä ja samanaikaisesti taataan käyttäjille oikeusvarmuus. Tähän mennessä sitä ei ole ollut on oikeus jakaa ja varmistetaan tiedon saatavuus ja varmistetaan myös se, että luova työ ja sen tulokset uusiutuvat. Haluamme myös jatkuvuutta, emme halua tämän direktiivin kautta mahdollistaa ryöstöä. Mr. Scholtek. Edustaja Zoltek, yksi minuutti, olkaa hyvä. Tämä direktiivi edelleen sisältäisi sellaista sensuuria, jota ei ollut edes kommunistisissa maissa. Jos katsotaan nyt tekstiä ja mitä tämä todella tarkoittaa, on turha yrittää täällä vakuutella jäseniä. Suurimmalla osalla on jo oma mielipiteensä, josta eivät luovu, mutta käyn tässä kansalaisten puoleen. Hyvät kansalaiset, jos ette halua menettää jäljellä olevanne vapauttanne, maiden olisi järkevä äh, erota EU-sta. Ottakaa Brexitistä esimerkkiä, Italexit ja niin edelleen. Jättäkäämme tämä järkyttävä byrokraattinen monsteri, jollainen EU on. Ja luokaamme todellinen Euroopan kansakuntien kuntien unioni, joka on innovatiivinen. Mikä estää teitä äänestämästä niitä vastaan, jotka äänestävät tätä, tämän puolesta? Teillä on esitetty sinisen kortin kysymys. Strojevski haluaa esittää teille kysymyksen. Hyväksyttekö sen? Hyväksyttekö kysymyksen teille? Edustaja Strojevski sen teille esittää. Hyväksyttekö? Bardzo dziękuję. Powiedział pan, że jest pan przeciwko tej niin, tehän sanoitte, että olette tätä direktiiviä vastaan ja näin vastustatte myös sitä, että luovan työntekijöille annetaan korvaus heidän tekemästään työssä. Olette kuitenkin olette kuitenkin Puolan eron puolesta Euroopan unionista ja mm, Toteasitteko tähän jotain? Ennen kuin vastaatte, meillä on vielä toinen kysymys. Edustaja Kavada, olkaa hyvä. Aivan lyhyesti puhemies. Kollega on todella vakuuttava argumenteissaan sen suhteen, että pitää lähteä unionista. Miksi hän sitten haluaa tulla tänne ja istua täällä, kun hänellä on niin vaikea täällä olla? Mikro, please, sir, your microphone. Mikrofoni, olkaa hyvä. Your microphone, please press. Laittakaa mikrofoni päälle, olkaa hyvä. Tak, ja tutaj publicznie. Niin. Tuuleen parlamenttiin. En välttämättä aina äänestä täällä, mutta puolustan sitä, että, puolen sitä, että lähtisimme EU-sta ja puolen myös sitä, että muut jäsenvaltiot tekisivät näin ja että luotaisiin uudenlainen unioni, ei tällaista byrokraattista monsteria, hirviötä. Äänestän ja teen Puolassa kaikkeni, jotta myös lähtisimme EU-sta. Ja mitä tulee tähän parlamenttiin, kun olen täällä ollut, asenteinen on ollut, että jos EU ei muutu, meidän täytyy erota siitä, se, mitä hiljattain on tapahtunut, mitä Brexitille on tapahtunut ja muiden lainsäädäntöjen osalta, joita on hyväksytty, niin näyttää, tai eivät nämä ole muuttaneet näkemystä. Niin. Ja meidän pitää todella lähteä EUsta ja luoda uudenlainen EU. EU on hirviö. Kiitos. Te vastasitte yhteen kysymykseen, mutta nyt ei ole mahdollisuutta antaa teille enää lisää aikaa. Edustaja Salini, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ensin haluan esittää kiitokset kollega Axel Vossille aivan poikkeuksellisen hienosta työstä, jota hän on tähän mennessä tehnyt. Voimme katsoa, että tämä on yksi tärkeimmistä taisteluista tällä vaalikaudella, joka nyt on päättymässä. Eurooppa ja luovuus tarkoittaa työtä ja taidetta. Tämän takia käymme tätä taistelua. Haluamme puolustaa Eurooppaa ja eurooppalaisia. Juuri tätä olemme puolustamassa. Ne kollegat, jotka vastustavat direktiivejä, pyydän teitä todella arvioimaan tilannetta. Jos internetin alustat pyrkivät äh, hyötymään miljardeja mainostuloina, niin niiden täytyy tunnustaa työn äh, tulos luovan työn tekijöille. Eli totta. Totta kai voidaan taistella vaikkapa sitä, että Googlessa käytetään mainontaa. Tämä olisi aivan demokraattista keskustelua. Kollega Reda, te puhuitte nuorista. Nuorista, joiden joukossa on myös nuoria, jotka saavat kolme eh, euroa esimerkiksi lehtijutusta ja tekevät kuitenkin hienoa journalismia eivät nämä alustat maksa mitään tekijänoikeuksia. Eli jos haluatte puolustaa heitä, niin puolustakaa tekijänoikeuksia. Yksi minuutti, edustaja Grammatikaakis, olkaa hyvä. Tekijänoikeustaistelut tarkoivat teknisenä keskusteluna, mutta sitten ne muuttuivat Euroopan sielusta käytäväksi taisteluksi, sen kulttuurista ja arvoista käytäväksi taisteluksi. Tässä pyritään nyt takaamaan se, että teosten tekijät selviävät myös digitaalisena aikakautena. Samalla täytyy osoittaa, että EUlla on rohkeus asettua vastustamaan suuria jättiyrityksiä ja niiden kykyä johtaa harhaan kansalaisia. Olen vaikuttunut siitä, että jotkut kollegat eivät tätä ymmärrä. Kaksi ja puoli vuotta neuvotteluiden jälkeen kolme eri komissiota ja viisi äänestystä täysistunnossa. Nyt meillä on edessämme kaikkein paras mahdollinen lopputulos. Se kertoo kovasti siitä, että direktiiviä tukevat kaikki viralliset tahot, jotka edustavat luovan työntekijöitä. Esittelijänä haluaisin vedota kaikkiin kollegoihin, jotka ovat avoimen ja vapaan internetin puolesta tukemaan tätä kolmikantaneuvotteluiden lopputulosta. Se on hyvä Euroopan tulevaisuudelle, hyvät kollegat, ja se on hyvä meille kaikille. Mr. Sulik for one. Edustaja Sulik, yksi minuutti, olkaa hyvä. Aktuaalna smer- Kiitoksia. Nyky tekijänoikeusdirektiivi, jota tämä ehdotus muuttaisi ja uusi ehdotus nyt rajoittaisi erityisesti artikloiden 11 ja 13 osalta. Jos katsotaan Wikipedia 11 artiklassa, kaikki otetaan huomioon, myös hyvin lyhyet otteet tekstistä, vaikka ei ole selkeää, mitä tällä tarkoitetaan. Sosiaalisen median alustojen pitää taata se, että sisältöä ei varasteta, sanotaan. No, jos joku on vaikkapa parkkipaikan omistaja, niin hän joutuisi tavallaan vastuuseen varkauksista tuolta parkkipaikalta. Tätä ehdotusta ovat vastustaneet useammat ihmiset kuin kesäajasta luopumistekstiä. Olen jättänyt tarkistuksia, joiden kautta poistettaisiin 11 ja 13 artiklat. Kiitos. Mr. Bogovic, one minute. Edustaja Bogovic, yksi minuutti, olkaa hyvä. Spoštovani, tako kot imamo pravico do svobode govora na... Puhemies, meillä kaikilla on oikeus ilmaista vapaasti kantamme internetissä. Meillä on myös oikeus saada suojelua. Kulttuurinen sisältö, eh, riippumaton journalismi ovat yhteiskuntamme perusteita. Nämä keskustelut pyrkivät osoittamaan, että nämä kaksi oikeutta olisivat ristiriidassa, mutta ihan tämä pidä paikkaansa. Axel Voss on tehnyt kaksi ja puoli vuotta erinomaista työtä. Me olemme keskittyneet suurimpiin alustoihin, jotka saavat myös huomattavimmat tuotot ja voitot toiminnastaan. Ja ne eivät jaa voittoja äh, oikeudenhaltijoiden kanssa. Me haluamme riippumatonta journalismia, riippumattomuutta. Jos tätä haluamme tukea, niin direktiivi on hyväksyttävä. Ei tämä tietenkään kaikkia ongelmia ratkaise näiden internetjättien suhteen, mutta me haluamme puolustaa luovaa työtä ja tuen tätä asiakirjaa. Thank you. One minute. Kiitos. Kiitos, hyvä puhemies. Kukaan ei halua lopettaa internetin vapautta, mutta internet ei myöskään voi olla alue, jolla ei ole minkäänlaisia lakeja. Ei ole hyväksikäytettäviä sisältöjä, jos ei ole taidetta, eikä taidetta ole ilman oikeanlaisia korvauksia. Ja tällä direktiivillä pyritään korjaamaan ne epätaisapainon tilat, joita on, jotta saadaan vahvistettua taiteilijoiden tilannetta. Enkä ymmärrä, miksi vasemmisto osittain puolustaa sitä, että voidaan käyttää tu- taiteilijoiden tilannetta hyväksi, eikä puututa siihen, mitä suuret internettoimijat tekevät. Tätä en ymmärrä. Ei tässä näin olla toimimassa, vaan tällä direktiivillä voidaan vastata tämän vuosisadan haasteisiin. Ilmaisun vapaus, luomisen vapaus ja korvaukset tehdystä työstä, ne ovat asioita, joita tällä edistetään. Sir, Mr. Blanco Lopez. Edustaja Blanco Lopez, teillä on esitetty kaksi sinisen kortin kysymystä. Hyväksyttekö kysymykset? Edustaja Rybih ja Matajas, edustaja Matias, pyydän teitä esittämään kysymyksenne. Puoli minuuttia. Lämpimät kiitokset. Blonke. Blanco Lopesilta haluan vain kysyä sen, että onko totta, että jos ladataan internetin, ja ladataan sieltä, niin silloin ei välttämättä kuuluta tämän säännöstön piiriin. Matias. eu quero perguntar ao colega que referiu... Kiitos puhemies Eikö sitten makseta äh, reiluja korvauksia? Voisiko kollega mainita, mikä on se direktiivin osa, jossa todetaan, että äh, luovan työn tekijät saisivat korvauksen? Eli sanokaa minulle, missä kohtaa tekstissä tämä seikka mainitaan? Tässä pyritään saman arvoketjutasapainoon. Ja tässä on kyse siitä, että suuret alustat oikealla tavalla, antavat korvauksen taiteentekijöille. Eli myydään, äh, annetaan korvaus eikä käytetä hyväksi. En ymmärrä tiettyjä vasemmiston ääniä, joissa halutaan äh, hyödyntää vain harvoja toimijoita, eikä tätä huomioon laajasti Euroopan toimijoita. Sir, I'm not sure if you answered me. En ole aivan varma, vastasitteko edustaja Rybihin kysymykseen. Edustaja Blanco Lopez, Rubihilla oli kysymys, halusitteko vastata siihenkin? He, he already asked us. Hänhän jo esitti kysymyksensä. Muistatteko vielä, mitä hän kysyi? Perhaps Mr. Rubik, you could repeat. Edustaja Rybik, kenties toistatte vielä kysymyksenne. Um, uh, blank. Blanco Lopezilta halusin kysyä, onko totta, että kaikki muut kuin kaupalliset toimijat ovat vapautettu tästä verosta ja näin ollen tavalliset kansalaiset eivät voi valita sitä, että tekijänoikeuksia on rikottu. Eli tulevaisuudessa kysymys on pelkästään näistä alustoista. No, no creo que eso sea así. En usko, että on näin. Sitten seuraava puhuja, yksi minuutti, edustaja Fisas Ajala, olkaa hyvä. Tässä on nyt tasapainoinen teksti, jossa otetaan eri tekijöiden intressit huomioon, mutta urheilumaailma on hyvin pettynyt siitä, että tässä erityisesti mainita urheilutapahtumien järjestäjien oikeuksia – 12 artiklan mukaisesti. Se sai syyskuussa taakseen lähes 400 ääntä täysistunnon äänestyksessä. On säte siitä, että jäsenvaltiot voivat suojella urheilutapahtumia, mutta komissio on antanut tästä vain yleisen lausuman. On kuitenkin tärkeää taata myös näiden urheilutoimijoiden oikeudet. Äänestän tekstin puolesta, mutta pitäisi, tai koska pitää todella ottaa huomioon ja säilyttää taiteentekijöiden oikeudet Euroopassa. Edustaja Regner. Kiitoksia. Tämä keskustelu osoittaa, että miten elävä parlamentti toimii. Olemme saaneet nähdä, että tässä salissa ei varmaan kenelläkään ole ollut tylsää. Tekijänoikeutta ei mitata ajalla, siitä olemme samaa mieltä. Internetjättiläiset ansaitsevat ja monet äh, luovan tekijät eivät todellakaan saa kunnollista korvausta, äh, varsinkaan ne, jotka eivät kirjoita bestsellereitä. Meidän täytyy löytää hyvä ratkaisu tähän. Meidän täytyy tukea internettiä ja mukauttaa sitä. Olen sitä vastaan, että yksityiset internetkonsernit äh, ilmaisuvapauden kustannuksella rajoittavat luovan työntekijöiden oikeuksia. Ja näin ollen tämä keskustelu tästä kattavasta vastuusta ja äh, lataussuodattimista johtaa sensuuri internetissä. Minun mielestäni tämä koko prosessi on se, että meidän tulee suojella nimenomaan luovan työntekijöitä. Heille tulee olla oikeus siihen, että he saavat kohtuullisen korvauksen työstään. Ja se on minun mielestäni ehdot, ehdottomasti pettymys verrattuna siihen, mitä oikeusvaliokunnassa tästä asiasta äänestimme. Sitten menettely ilman puhujalistaa. Edustaja Soitrova, yksi minuutti, olkaa hyvä. Děkuji za udělení slova, dámy Kiitos, hyvät naiset ja herrat Ensin haluaisin kiittää edustaja Axel Fossia esittelijänä. Hän on tehnyt tunnollisesti työtään ja hän on toiminut myös rohkeasti. Meillä on ollut vastassamme järjestäytynyt kampanja. Minä äänestän puolesta, koska minun mielestäni kompromississa kyse on hyvästä tasapainosta toisaalta internetalustojen välillä ja toisaalta meidän käyttäjien, kustantajien ja luovan tekijöiden välillä. Äh, ei-kaupalliset toimijat, esimerkiksi Wikipedia, on myös huomioitu. Artikla 13 on eniten tunteita herättänyt kohta ja siihen nimenomaan on kommenttia esitetty. Miten muuten voimme korvata luovan työn tekijöille heidän tekemästään työstä. Muuttoin oikeuksia ryövätään. Kyse ei ole pelkästään tekijän oikeuksista, vaan kyse on myös kuluttajista. Mekin tarvitsemme laatua. Sen takia äänestän puolesta. Sinisen kortin kysymys edustaja Konechnalta. Yleensä niitä ei oteta tässä vaiheessa, mutta nyt se on mahdollista. Edustaja Konechna. Hyväksyttekö edustaja Soidrova? Pani Kiitos, puhemies. Haluaisimme kysyä Soidrovalta, hän puhuu tällaisesta vastustuskampanjasta. No mitä mieltä hän on siitä, että tietyt tsekkikustantajat uhkailevat toimittajia ja sanovat, että jos äänestää puolesta, silloin äänestää toimittajien vastaan. Minkälainen kampanja tämä teistä on? Tämä on lehmänkauppa, ei muuta. Meillä vaan on näkemyseroja. Já bych chtěla říct, že to, co, čeho si váž... Niin, haluaisin sanoa, että tässä keskustelussa on tärkeää toimia avoimesti, läpinäkyvästi ja huomioida demokraattinen päätöksenteko. Jos sallii sen, että itseään voi kiristää, niin se on sitten oma ongelma. Kampanja on kampanja, ihmiset ovat esittäneet näkemyksiä, omia argumentteja ja meidän tehtävämme on löytää oikeudenmukainen ratkaisu, joka on hyväksi kaikille osapuolille. Ei pidä alistua manipuloinnille, vaan täytyy puolustaa omia näkemyksiä. Edustaja Aguilar, yksi minuutti, olkaa hyvä. Hyvä puhemies. Melkein kolme vuotta on tehty töitä järkevätä olisi päästä nyt suhteelliseen ja oikean, oikeudenmukaiseen ja tasapainoiseen lopputulokseen. Täällä ei voi sanoa, että Euroopan parlamentti ei edistäisi perusvapauksia. Mielipiteen vapaus on tällainen, samoin myös luovuuden oikeus. Meillä tämä on Espanjan perustuslaissa ja samoin myös perusoikeuskirjassa EU:ssa. Meidän täytyy suojella kaikkein heikoimmassa asemassa olevia, kuten taiteilijoita, internetin suuria toimijoita vastaan. Ne iskevät yksityisyyttämme vastaan, eivät suostu maksamaan veroja ja järjestävät ja maksavat valtavia trollikampanjoita, jotka puuttuvat parlamentin toimintaan ja yksittäisten parlamentin jäsenten päätöksentekoon tämän direktiivin jälkeen internet on edelleen olemassa, samoin ilmaisunvapaus, ja tästä tulee entistä voimakkaampi. Kiitos puheaikaan. Yksi minuutti. Marinjoi Pinto, olkaa hyvä. Signora Presidente, senhoras, caros colegas, eu compreendo a posição... Hyvä puhemies. Ymmärrän täysin Googlein Amazonin ja Facebookin kannat, jotka vastustavat tätä direktiiviä siitä syystä, että tämä direktiivi uhkaa niiden valtavia voittoja, joita ne tekevät Euroopassa. Eli ilmaissisältö, jota tarjoavat esimerkiksi eurooppalaiset journalistit. Ymmärrän, että edustaja Reda vastustaa tätä, koska hän on sitä mieltä, että Tämä piraattitoiminta pitää saada yleiseksi ja siitä syystä hän on puolueessaan, pirattipuolueessaan, joka vastustaa tekijänoikeuksia. Ymmärrän, että jotkut äärioikeustosta vastustavat tätä direktiiviä ihan selkeistä syistä, koska ovat Euroopan unionia vastaan. Mutta en ymmärrä sitä, että ne, parlamentin jäsenet, jotka omassa maassaan puolustavat kulttuuria, nyt vastustavat tätä direktiiviä. Sitä en suinkaan ymmärrä. Edustaja Pimenta Lopes, olkaa hyvä. Obrigado, senhora presidente. Assistimos a um arrufo de gigantes que nada... Kiitos puhemies. Meillä on tässä valtava kysymys edessämme. Tässä ei puhuta vain tekijän oikeuksista, vaan tulojen uudelleen jaosta, tulojen, joita saadaan ilman, että annetaan korvauksia tekijöille. Tässä on edelleen olemassa kuilu. Nyt halutaan ottaa suodattimia käyttöön. Tätä kautta rajoitettaisiin ilmaisun vapautta. Tässä lähdetään kulttuurimerkantilismin tielle. Me haluamme, että mm, siis, taiteilijat saavat todella oikean korvauksen työstään. Näin edistetään demokratia ja kulttuuria, ei mitään sensuuria eikä suodattamia, joita taas suuret tuottajat ja alustajat, alustat toivovat. Ne saavat valtavia voittoja. Edustaja Virkkunen. arvoisa puhemies tämä tekijänoikeusdirektiivi ei varmasti ole täydellinen mutta se on viiden vuoden neuvotteluiden tulos ja kompromissi ja haluan lämpimästi kiittää axel vossia ja koko neuvottelutiimiä siitä sitkeästä työstä jota olette tehneet monien ristipaineiden keskellä. on tärkeää että pyrimme turvaamaan tekijöiden oikeudet myös digiaikana. onko nyt

Kiitoksia, hyvä puhemies. Kaksi syytä sille, miksi meidän ei pitäisi äänestää direktiivin puolesta. Ensinnäkin tässä tilanne ei ole tasapainoinen, vaan tässä kolmen vuoden työn jälkeen ollaan pakottamassa näihin suodattimiin. Me emme toivo sitä, että nämä amerikkalaiset yritykset voivat toimia tällä tavalla. Direktiivin todellinen tarkoitus on, että saadaan taiteen tekijöille heidän asetsemansa korvaus. Tähän ei kuitenkaan tulla. Nämä asiat vesitetään kappaleissa täysin, emmekä tällaista halua, vaan me haluamme taiteen tekijöille, luovan alan tekijöille voimakkaat oikeudet. Tässä ainoastaan kustantamot saavat nämä suojat ja täysin itsenäisesti toimivat eivät tätä suojaa saa. Tässä mennään täysin metsään. And this is the last speaker. Sitten viimeinen puhuja, edustaja Kosta. presidente. Kiitos puhemies meidän eurooppalaisten täytyy pyrkiä korkealle tällä direktiivillä. Maailman pitää ymmärtää, että myös digitaalisessa maailmassa ei voida rikkoa oikeuksia luovan tuon tekijöiden suhteen eikä maksaa liian pientä palkkaa. Täytyy huomioida ammattimaisuus. Nyt pelottelu- ja halverauskampanja on järjestetty eurooppalaisia vastaan. Me tiedämme, että me haluamme eh, toimia niin, että alustat, jotka käyttävät 80 prosenttisesti mainostuloja, eivät huomioi journalistien ja muiden luomentyöntekijöiden oikeuksia. Silikon välin jäteille täytyy sanoa, että kyse on vastuusta, toimintasäännöistä. Minä en keskeyttänyt teitä, sanoin vain, että tulkit halusivat huomauttaa, että hieman hitaammin. Teillä on vielä 15 sekuntia puheaika jäljellä. If you wish to use it, but... Jos haluatte käyttää tämän loppuajan, mutta toki päätös on teidän. I can't hear you, madam. The microphone is... Mikrofoni ei ole nyt päällä. En kuullut vastaustanne. Seconds. 15 sekuntia puhemies sanoo. Tiedetään, tämä on minun ongelmani. Sanoin siis, että kyse on uh, monipuolisuudesta kulttuurin alalla, luovan työn moninaisuudesta, journalismista. Haluamme laadukasta journalismia. Puolustamme miljoonia työpaikkoja, taidetta, elokuvaa, äh, kustannustoimintaa. Kyse on äh, riippumattoman lehdistön elonjäännistä. Vastustamme valeuutisia, me olemme huomioineet poikkeusmahdollisuudet myös tässä lainsäädännössä. Wikipedia johtaa meitä harhaan tässä. Mr. Faria, you were indicating, please, well then, there is a confusion. Niin, nyt tässä on hieman hämmennystä. Te ette ollut listallani. Annan teille puheenvuoron ja myös yksi asia teeläinen saa puheenvuoron. Edustaja Ward, olen pahoillani. Nyt on niin moni jo pyytänyt puheaikaa. Varmistan vielä, onko mahdollisuuksia. Tämä on tärkeä keskustelun aihe. Okay, Mr. Free, if you take the floor now. Edustaja olkaa hyvä. Yksi minuutti, todellakin yksi minuutti. Temos que nos lembrar porque é que esta diretiva... Kiitos puhemies. Pohtikamme, miksi direktiivi on laadittu. Ei siksi, että kulttuuri ei olisi kaikkien saatavilla, ei, vaan siksi, että kansalaisten pitää pystyä tekemään työtään ja ei voida sallia sitä, että kaikki muut voivat tätä työtä käyttää hyväkseen ilman minkäänlaista valvontaa. Toisten töiden kopiointi on laitonta ja vaikka tässä tilanne on nyt, tai tilanne eri alueen välillä on eri ja siksi näin käy. Jos katsotaan vaikka musiikkiteosta tai muuta, Tämän voi aina antaa käyttöön näin halutessaan, mutta jos haluaa omaa teostaan suojata, niin tähän ei vielä ole digitaalisessa ympäristössä kyllin hyviä mahdollisuuksia. Tämä on häpeällistä. Edustaja Krapini. Presidente, domnule comisar, doamnă comisar, din dezbaterea de astăzi rezultă clar că e un... Kiitoksia. Tämän päivän keskustelusta voidaan selkeästi nähdä, että meidän täytyy todella säännellä, mitä internetissä toimii. Meillä on paljon erilaisia näkemyksiä jopa puolueiden sisällä. Olemme lähteneet liikkeelle siitä, että ilmaisuvapaus tulisi taata, mutta samalla tulee kuitenkin suojata luovan työn tekijöitä. Me tarvitsemme digitaalimarkkinoita, mutta tarvitsemme myös luovaa teollisuutta. Ilman kulttuuria ei ole mitään ja ihmisten tulisi saada korvaus, jotka tällä alalla toimivat. 11, 13, 14 ovat kaikki ongelmallisia artikloja. Olemme keskustelleet niistä paljon ja minun mielestäni meidän tulisi äänestää näistä, jotta voisimme päästä askeleen eteenpäin ja tämän avulla voimme parantaa myös tätä direktiiviä. Jos emme kuitenkaan mitään, tee mitään, niin emme silloin kykene suojaamaan myöskään tekijänoikeuksia emmekä digitaalisia markkinoita. Siksi neuvoisin, että tämän, näidenkin, näistäkin artikloista äänestettäisiin. Edustaja Kaputo, jos en anna kaikille puheenvuoroa, niin syntyy hämmennystä. Edustaja Kaputo. Kiitos puhemies. Kolmatta kertaa käytän puheenvuoron tekijäoikeudesta täysistunnossa. Ensimmäisellä kerralla halusin, että tekstiin saadaan tasapainoa toisaalta oikeuksien ja toimijoiden välillä. Tämä toteutettiin. Tekijänoikeusdirektiivi on tarpeen, jotta te- tekijät saavat säällisen korvauksen. Olen saanut kansalaiselta sähköpostia, jossa halutaan varmistaa ilmaisuvapaus verkossa. Lobbaus on ollut tehokasta. Halutaan myös huomioida vuoden 2000 tekstin edut. Silloin tilanne oli aivan toinen internetissä. Nyt puhutaan virtuaalimaailmasta, eh, rajattomasta maailmasta, jota ei koskaan pitäisi voida rajoittaa. Kolmikanta teksti ei sisällä sensuuria, vaan päinvastoin se puolustaa verkon vapautta ja korostaa myös vastuuta, joka on oltava verkon alustoilla. Kiitos. Aguilar Garcia. Aguilar Garcia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olemme keskustelun loppuvaiheessa. Tämä on aika ristiriitainen keskustelu. Ei näkemyserojen takia. Tämähän on hyvä kaikissa keskusteluissa, näkemyseroja on, mutta mielenkiintoista kyllä. Me tarvitsemme tällaista sääntelyä digitaaliselle markkinoille. Tämä kuitenkin aiheuttaa suuria ristiriitoja olen tästä hämilläni, koska tällä hetkellä digitaaliset sisämarkkinat ovat sirpaloituneet, vääristyneet ja meidän pitää säännellä tekijänoikeuksia. Miksi vastustamme sääntelyä? Eihän se ole sama asia kuin asioiden kieltäminen, vaan tässä vain asetetaan normit sille, että myös digitaalisilla markkinoilla, aivan kuten kaupan alalla tai rahoitusalalla tiedetään, mitkä ovat pelisäännöt. Vain tästä on kyse. Ja me äänestämme tämän direktiivin puolesta. Kiitos, edustaja Ward. Mrs. Ward. I speak as Labour's... Minä puhun Labour-puolueen puhemiehen kulttuurista EU:sta ja henkilönä, joka on ollut itse työntekijänä kulttuurialalla PK-yrityksen perustajana, joka työskenteli myös digitaalialalla. Tämä on suurin EU-tekijänoikeuslainsäädännön uudistus 15 vuoteen ja se vähentää teknologiajättien valtaa internetissä, mukaan lukien uutiset ja ajankohtaistoimitus. Lisäksi se tuo kohtuullisen toimeentulon tekijöille. Tämä merkitsee myös sitä, että esimerkiksi laulu, jota nyt täytyy esittää 15 miljoonaa kertaa YouTubelle ennen kuin, YouTubessa ennen kuin sen tekijä voi olla tasaavansa keskipalkan yhdistyneessä kuningaskunnassa. Meidän täytyy huolehtia siitä, että luovan tekijät saavat kohtuullisen palkkion työnteostaan. Ja meidän täytyy, haluan myös kiittää järjestöjä, kuten esimerkiksi iso britannian kirjailijayhdistystä. Kiitos edustaja Ward. Täytyy keskeyttää. Ja nyt puheenvuoron saa komission varapuheenjohtaja, komission jäsen Ansi, Olkaa hyvä. Thank you, honor. Kiitos puhemies. Haluaisin kiittää Euroopan parlamentin jäseniä tästä keskustelusta. Monet ovat puhuneet lataussuodattimista tänään. Lataussuodattimia ei mainita direktiivitekstissä, mutta niin kuin kaikki tiedämme, niitä jo suuret alustat käyttävät. Direktiivin hylkääminen ei poistaisi lataussuodattimia. Direktiivi päinvastoin antaa kansalaisille oikeuden vaatia sisällön poistamista tai sitten palauttamista silloin, kun pitäisi voida ladata sisältöä nettiin. Tämä parantaa nykytilannetta huomattavalla tavalla. Tekijänoikeusdirektiivi äänestys välittää Euroopan viestin luovan työn tekijöille. Tilanne on yksinkertainen. Me välitämme teistä, me suojelemme teitä, jotta teidän arvokas työnne ja panoksemme kulttuuriin saa tunnustuksen. Eurooppalaiset kulttuurit perustuvat nimenomaan kulttuurille. Se toimii inspiraationa meille kaikille. Tämän direktiivin edunsaajana viime kädessä ovat Euroopan unionin kansalaiset. Uudistettu tekijänoikeusympäristö mahdollistaa viihteen teen laadukkaan journalismin ja kulttuurituotteiden saatavuuden. Niin ikään tässä on kyse EUn kyvystä puuttua hyvin monimutkaisiin, tärkeisiin juridisiin haasteisiin verkkoympäristössä. Ymmärrämme, että on erilaisia näkemyksiä näistä aiheista. Tämähän on aivan normaalia näin tärkeässä keskustelussa. Me olemme kuunnelleet erilaisia näkemyksiä ja kunnioitamme kaikkia. Katsomme kuitenkin, että kolmikannasta tuloksena saatu teksti on tasapainoinen ja se auttaa meitä saavuttamaan tuloksemme tekijänoikeuksien alalla. Nyt on aika panna paremmaksi, jotta saamme digitaalisen aikaan sopivan tekijänoikeuslain. Kiitos puhemies, kiitos esittelijä Vos ja varjoesittelijät. Kiitos arvoisat parlamentin jäsenet. Thank you very much, Mr. Vice Kiitos varapuheenjohtaja Ansip. Tervetuloa kaikille. Minä äh, johdan nyt puhetta tästä eteenpäin. Esitteli Axel Fox. Ähm, Kiitoksia puhemies. Tämän päivässä keskusteluissa jälleen näkyy se, että kultainen keskitie on tässä nyt hieman kadoksissa. Tällä ehdotuksella ei tulisi sensuuria. Tämä uudistus ei rajoittaisi ilmaisun vapautta, vaan tämän uudistuksen kautta saadaan oikeusvarmuutta ja käsitellään oikealla tavalla tekijän oikeudella suojattuja teoksia ja suojellaan kansalaisia. Google, Facebook, YouTube hallitsevat paskamyrskyä, pyrkivät vaikuttamaan julkiseen mielipiteeseen ja näyttävät, miten helppoa on käyttää vaikkapa nuoria toiminnan välineenä. Ja siksi tänään on kyse myös siitä, onko parlamenttimme kaltaisilla toimijoilla mahdollisuuksia toimia tällaisia suuria toiminta vastaan. Tässä on kyse perusoikeuksista, niistä puhumme. Tässä on kyse omaisuudesta, henkisestä omaisuudesta, tekijänoikeuksista ja myös siitä, että tekijät saavat kohtuullisen korvauksen. Ja nyt on meidän käsissämme pelastaa eurooppalainen kulttuuri, eikä antaa sitä suurten teknologian monopolien käsiin hyväksikäytettäväksi. On meidän käsissämme tarjota tätä välttämätöntä suojaa luovalle alallemme ja siksi pyydän teitä kaikkia tukemaan tämän päivästä ehdotusta, että saamme aikaan tasapainoisen uudistuksen. Kiitos. Kiitos edustaja Foss. Tämä keskustelu näin päättyy. Äänestämme aiheesta vielä tänään. Menemme eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Vuorossa on edustaja Kotsolinon mietintö, jonka aiheena on Euroopan aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto. Aluksi esittelijä saa puheenvuoro. Andrea Kotsolino, olkaa hyvä. grazie. Dunque ci siamo. Kiitos tänään ja huomenna äänestyksessä. Välitämme tulevalle parlamentille hyvän tekstin. Olemme saaneet kolmikanta tuloksen komission ja neuvoston kanssa. Aluekehitysrahasto ja kohesiorahasto ovat tärkeimmät julkisten investointien välineet kaudella 2021-2027. Tästä huolimatta komission budjettiehdotus on mahdoton hyväksyä täällä parlamentissa. Kyse ei ole mistään luksuksesta eikä julkisten varojen haaskaamisesta. Aluepolitiikka haluaa varmistaa työpaikat, kilpailukyvyn yrityksissä, talouskasvun, kestävän kasvun, elämänlaadun parantamisen kansalaisten elämässä kaikkialla unionissa. Nämä ovat keskeisiä välineitä, joilla taistelemme myös alueellista eriarvoa ja sosiaalista eriarvoisuutta vastaan. Emme halua jättää ketään jälkeen kaupungeissa, äh, ääri, laita-alueilla, kaupungeissa, äh, missään näin ei saa käydä. Portugalissa ja Irlannissa näin on käynyt, Italiassakin näin on käynyt näiden vuosien äh, mullistusten seurauksena. me haluamme puolustaa tätä poikkeuksellista kulttuurista perintöä, joka meillä on. Kymmenen vuotta on budjettikuripolitiikkaa toteutettu, investoinnit eh, meidän maissamme ovat kokeneet valtavia leikkauksia. Tässä kontekstissa aluepolitiikka on aina vain tärkeämmässä roolissa. Jäsenvaltiot ilman tätä jäävät jälkeen ja investoinnit puolittuisivat. Kyse on siis uudesta asetuksesta. Meillä on tässä viisi prioriteettia. Ennen kaikkea innovatiivinen, älykäs, osallistava kehitys, vihreämpi Eurooppa, eh, vähähiilisyys, mahdollisuus huomioida energiasiirtymän mukanaan tuomat haasteet, yhteenkytketympi Eurooppa, eh, parempi liikkuvuus, sosiaalisempi, osallistavampi Eurooppa, joka toteuttaa myös sosiaalisten oikeuksien pilaria, uutta hyvinvointia, uusi sopimus kansalaisten ja Euroopan välillä. Eurooppa, joka on lähempänä kansalaisia, joka tukee kestävää kehitystä, huomioi kaupungit ja maaseudun. Tästä kyse on näissä valinnoissa, kun käsittelemme uutta aluekehitysrahastoa ja kohesiorahastoa. Me olemme myös sopineet temaattisesta keskittämisestä kaikilla alueilla ainakin 30 prosenttisesti kun kyse on ympäristöhaasteista. Olemme päättäneet myös joustavuudesta, jotta alueet, jotka sitä tarvitsevat, voivat äh, huomioida paikallisen kehityksen vielä paremmin. 10 prosenttia on vähimmäistaso rahoituksessa, joka käytetään äh, suurkaupunkeihin ja kaupunkialueisiin. Samanaikaisesti meillä on tässä uutuus, 5 prosenttia täytyy ohjata pienille kunnille äh, epäsuotuisessa asemassa oleville alueille, esimerkiksi vuoristoalueille. Sitten on mahdollisuus rahoittaa julkishallinnon tehostamisohjelmia. Sitten yhteisiä säännöksiä koskevassa asetuksessa on määrätty myös joustavuudesta, jotta strategisia investointeja voidaan myös rahastossa tehdä. Olemme tehneet hyvää työtä. Haluan kiittää kaikkia kollegoita, jotka osallistuivat tähän tärkeään ponnistukseen. Nyt on meidän vuoromme. Nyt on aika käydä keskustelua, äänestää aiheesta parlamentissa. Huomenna siis äänestämme. Tiedän, että vielä on avoimia kysymyksiä, erityisesti liittyen ympäristökysymyksiin. Nämä vaikuttavat suoraan kansalaisten elämään. Me keskustelemme ja äänestämme. Vetoan teihin kaikkiin, jotta hyväksymme äänestyksessä tämän välineen ja to- toimitamme uudelle parlamentille innovatiivisen välineen, joka mahdollistaa kasvun ja innovoinnin. Kiitos. Ja sitten Komission jäsen Jurva, olkaa hyvä. Mr. President, honorable member. Hyvä puhemies, arvon jäsenet. Huominen äänestys on jälleen virstanpylväs vuoden 2020 jälkeisten neuvotteluiden ja jaetun hallinnoinnin osalta budjetissa. Tämä koskee nyt aluekehitysrahastoja ja kohesiorahastoa. Tässä katsotaan esimerkiksi sosiaalista infrastruktuuria, yhteenliittymistä, ympäristökysymyksiä ja niin edelleen. Komission puolesta haluaisin onnitella esittelijä Kutsulinoa ja myös muita regi- ja muiden valiokuntien esittelijöitä tästä tehokkuudesta ja työn laadukkuudesta tässä lyhyessä ajassa. Pidämme valitettavana sitä, että toukokuun vaalit ovat jo niin lähellä että aikataulu on sellainen, että kolmikanta neuvotteluita ei enää ehditä tämän palkauden aikana käynnistää. Kun katsomme Regi-valiokunnan mietintöä, komissio pitää hyvänä sitä, että politiikka juurrutettaisiin tiukemmin eri alueisiin ja varmistetaan se, että mitään aluetta ei jätetä jälkeen. Mutta vaikka olemmekin tavoitteista yhtä mieltä, emme aina ole yhtä mieltä siitä, mitkä ovat välineet tavoitteiden saavuttamiseksi. Ottaisin esille kaksi asiaa. Temaattinen keskittyminen ja tuen kohde. Resurssien keskittäminen tiettyihin prioriteetteihin, temaattinen keskittyminen, keskittäminen on tärkeää, jotta voidaan estää se, että investoinnit jäävät liian ohuiksi tietyillä alueilla. Tästä pitäisi lähestymistapana pitää kiinni. Meidän pitäisi siirrä, tai kohdentaa näitä investointeja älykkäämpään ja vihreämpään Eurooppaan. Ja se, että toimitetaan keskitetysti jäsenvaltiossa ei keskitä tätä, vaan tässä voidaan katsoa näitä alueellisia kynnysarvoja – rikkaammat alueet voivat kompensoida köyhempien alueiden toimintaa. Ja kumppanuudet eri tasojen toimijoiden välillä luottamuksen kautta onnistuvat varmasti pääsemään eteenpäin ja komissiolla on selkeät laajat poliittiset tavoitteet siitä, että Euroopasta tulee entistä sosiaalisempi, yhteenliitetympi ja älykkäämpi. Toisen tason spesifit tavoitteet ovat sellaisia, että niillä ei haluta kattavasti luetella kaikkia tukikelpoisia kohteita. Tässä siirrytään pikemminkin tulosperusteiseen toimintaan, mutta emme valitettavasti ole saaneet sopua aikaan tästä asiasta. Näiden spesifien tavoitteiden uudelleen määrittely, esimerkiksi liittyen laajakaistoihin, luonnonvaroihin, urheiluun ja muuhun, jota niin kuin parlamentti ehdotti, vesittäisi näitä teemakohtaisia kysymyksiä, eikä tässä enää keskityttäisi samalla tavalla – alueiden prioriteetteihin. Komissio on ehdottanut sitä, että keskitytään rahoituksessa tiettyihin alueihin, jotka tuovat esimerkiksi EU-lisäarvoa, kuten kaatopaikat, tai nämä voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä merkittävällä tavalla niin, että voidaan päästä joko eurooppalaisiin tai kansainvälisiin tavoitteisiin, ja tässä viitan fossiilisiin polttoaineisiin meidän täytyy pureutua myös rahoituksen epätehokkuuteen. Täytyy muistaa myös kasvu- ja vakaussopimus, mutta tätä ei ole muuttamassa alakohtaisen säännöksiin. Komissio on sitä mieltä, että yhteisiä säännöksiä koskeva asetus edelleen koskee tätä. Ja tässä pitää ottaa myös makrotalouden ehdollisuus huomioon. Odotan innolla keskustelua. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Kiitos komission sen seuraavaksi. Kuuntelemme budjettivaliokunnan näkemyksen myös ympäristövaliokunnan, talousvaliokunnan valvontavaliokunnan, liikennevaliokunnan, maatalous- ja kulttuurivaliokunnan näkemykset. Ensin kun odottelemme siis budjettivaliokunnan puheenvuoron. Jan Olbricht, olkaa hyvä. E, Kiitoksia. Hyvä komissaari, olemme kuunnelleet sitä, mitä sanoitte suurella mielenkiinnolla. Ja kuulet kriittisiä kommentteja parlamentin tarkistuksesta. Aika mielenkiintoinen tapa aloittaa keskustelu. Tästä varmaan tulee mielenkiintoinen keskustelu näin ollen. Parlamenttihan tuki silloin, kun kysymys oli menettely yksinkertaistamisesta ja tavoitteiden määrän lukkoon lyömisestä. Näin tehtiin selkeämpi ja avoimempi tapa siitä, miten voitaisiin asettaa näitä kaupunkitavoitteita. Mutta parlamentti poikkeaa komission toiveista useissa kohdin, kun kysymys on vaikkapa yksittäisistä tavoitteista. Eikä kysymys ole vähemmästä tehottomuudesta, vaan kohesion lisäämisestä. Eli parlamentilla on hiukan erilainen näkemys siitä, että mitkä ryhmät tulee jättää investointien ulkopuolelle ja mitä pitää ottaa mukaan temaattisiin alustoihin. Aluekehitysrahasto, kun kysymys on rahoituskysymyksistä, on oikein hyvä ehdotus siitä huolimatta. Parlamentin näkemys on ollut se, että siihen vaaditaan muutoksia. Kiitos. Sitten talousarvon valvontavaliokunnasta edustaja Derek Vaughan. Olkaa hyvä. President. Kiitos puhemies. Haluan kiittää esittelijää. Aluekehitysrahasto on yksi päävälineistä, jota Euroopan unioni käyttää investointeihin. Noin 25 prosenttia se edelleenkin muodostaa budjetista. Sen takia talousarvon valvontavaliokunta haluaa varmistaa, että rahat käytetään kunnolla tehokkaasti. Tunnustamme myös sen, että kyse on tärkeästä rahastosta. Sen takia esittelijän ehdotuksia ja komission ehdotuksia tulisi tarkastella vielä lisää. On tehty aloite siitä, että maaseutualueille merkittäisiin varoja. Ensimmäistä kertaa usein koetaan, että nämä alueet jäävät kohesiorahoituksen ulkopuolelle. Puhemies, olen pettynyt siitä, että Wales ei jatkossa voisi hyötyä rakennerahastoista. Me olemme hyötyneet näistä rahastoista huimasti ja jatkossa näin ei kenties olisi. Halusin todeta, että halukehitysrahasto on tärkeä väline, vaikkakin Britannia äh, lähtisi unionista. Toivon, että näin ei käy, mutta haluan jatkossakin menestystä ja toivon, että parlamentti taistelisi halukehitysrahaston puolesta. Kiitos. Kiitos. Sitten ympäristövaliokunnasta Katerina Konechna. Hyvää huomenta ja kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, hyvät, hyvä komission ja sen kollegat. Puhun valiokuntani nimissä ja tuon mielipiteemme tässä esille. Sovimme siitä, että tarvitaan lisää resursseja infrastruktuurin uudistamiseen köyhimmissä valtioissa ja pitää myös antaa niille välineet selvitä esimerkiksi jätteen käsittelystä. Monissa maissa näiden rahastojen osuus on jopa 15 prosenttia julkisesta rahoituksesta ja ilman näitä modernisointi ei onnistu. Regivaliokunta ei kunnioittanut Envin liikenteeseen liittyvää pyyntöä siirtää näitä toimia tavoitteesta kolme tavoitteeseen kaksi. Me tarvitsemme liikenteeseen muutoksia välittömästi ja tarvitaan määrärahoja esimerkiksi siihen, että saadaan vähäpäästöisiä ajoneuvoja. Erilainen saaste on myös asia, johon pitää puuttua. Odotamme innolla kolmikantaneuvotteluita. So, Kiitos. Sitten liikennevaliokunnan puheenvuoro. Edustaja Revaudalon Bonfoy, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvät kollegat. Näiden rahastojen uudistaminen on äärimmäisen tärkeää maaseutualueillemme. Jotta kansalaiset voivat hyötyä näistä rahastoista, niin, niin rahastoista niitä täytyy hallinnoida tehokkaammin lähellä alueita ja samalla tarjota myös liikkumavaraa paikallisyhteisölle, joille varsinkin liikenne on äärettömän tärkeää. TRAN-valiokunnan esittelijänä halusin palata komission alkuperäiseen ajatukseen, jonka tavoitteena oli sulkea soveltamisalasta investoinnit lentokenttiin tai juniin. Liikenne on jatkuvasta kasvamassa, taloudellinen kehitys ja ekologinen siirtymä on tärkeää. Kestävän kehityksen investointi vie todella eteenpäin meidän kestävän kehityksen tavoitteitamme. Meidän täytyy mahdollistaa se, että alueet voivat myös rahoittaa liikennettä samalla kunnioittaa ympäristöä ja kun puhutaan näistä halpayhtiön lentokentistä, niistä on keskusteltu voimakkaasti. Muistutan vain talonpoikaisjärjestöstä. Poliittinen perhemme on esittänyt tarkistuksia, joka mahdollistaa investoinnit vanhoihin lentokenttiin, kunhan vain ne ovat mukana parantamassa ympäristön tilaa. Tässä konkreettinen toimenpide ilmastonmuutosta vastaan. Pahoittelen, puheaikanne päättyi. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikoja. Me olemme jo yli 10 minuuttia myöhässä ja äänestykset ovat ohjelmassa kello 12.30. Nyt James Nicholson, onkohan paikalla maatalousvaliokunnan puheenvuoro? Nyt nähdään häntä salissa. Sitten kulttuurivaliokunta ja Srojevski, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Muistuttaisin teitä alkuun siitä, miten tämä parlamentti käynnisti kautensa. Kohesiopolitiikkaa ei nyt suorastaan kritisoitu, mutta epäilyksiä kyllä esitettiin sen tehokkuudesta. Muistan, kun itse olin kulttuuriministeri, niin Puolassa onnistuimme saamaan paljon aikaiseksi eurooppalaisten rahastojen avulla. Ihmiset suorastaan kadehtivat meidän saavutuksiamme ja niiden määrää. Näinä päivinä kohesiopolitiikka on sellaista, että sitä arvostetaan vielä entistäkin enemmän ja sille myös varataan rahoitusta. Haluan kiittää Olbrichtia ja Hybneriä siitä, että he äänestivät puolesta ja taistelivat kohesiopolitiikan hyväksi. Haluamme vahvistusta kohesiopolitiikalle. Meidän tulee nyt virtaviivaistaa tavoitteita, on katsottava, minkälaista kritiikkiä paikallishallinto esittää kohesiorahaston suuntaan, mutta tämä asiakirja on yleisesti ottaen hyvä. Kiitos. Ja sitten poliittisten ryhmien puheenvuorot. Ensimmäiseksi Valkafel Siso, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Huomenna äänestetään ensimmäisestä käsittelyssä Euroopan parlamentin näkemyksestä EAKRstä ja kohesiorahastosta. Parlamentti on näinä kuukausina mielestäni onnistunut parantamaan komission alkuperäistä ehdotusta. EAKR ja kohesiorahaston kautta kuitenkin rahoitetaan esimerkiksi luonnonkatastrofikysymyksissä. kysymyksissä meidän täytyy toimia oikea-aikaisesti myös laita-alueillamme. Olemme saaneet tähän mukaan esimerkiksi sen, mitä tapahtuu väestökadosta kärsivissä kylissä. Me myös pyrimme siihen, että aluekehitysrahastolla todella pystytään auttamaan sellaisten alueiden tilannetta, jotka kärsivät väestön kehityksestä. Aluekehitysrahastolla voidaan saattaa ja saada uutta elämää kyliimme ja alueihimme, esimerkiksi vihreän talouden ja innovoinnin kautta. Me tarvitsemme myös yhteisiä resursseja ja meidän pitää taata se, että jos haluaa toteuttaa jonkin hankkeen esimerkiksi maaseudulla, tämä myös olisi mahdollista. Tavoitteet ovat selvät. Pitää parantaa julkisia palveluita, esimerkiksi äityyspalveluita, tarjota resursseja ja niin edelleen. Olen vakuuttunut siitä, että jos nyt panostamme maaseutumme, tämä antaa meille paljon aihetta juhlaan ja meidän täytyy taata vapaus ja mahdollisuudet kaikille perheille, olivatpa ne missä tahansa. Kiitos. Meillä on paljon tätä keskustelua seuraavia myös tuolla lehtereillä. Nyt edustaja Bostinaru, olkaa hyvä. President, Madame Commissioner, Kiitoksia, hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluaisin kiittää edustaja Konsolinoa aivan erinomaista yhteistyöstä tämän mietinnön parissa. Edellisen kohesio rahaston